I'm, Angelis on the Schademoser report. Eh, De Angelis Schaldemosen mietinnöstä. Mr. De Angelis. Herra De Angelis. Kiitoksia, puhemies. Kiitän edustaja Schaldemosea hänen mietinnöstään, Jos tarkoituksena on ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä valvontajärjestelmien vahvistamiseksi, jotta yhteisömarkkinoilla voisi olla turvallisia tuotteita eurooppalaisille kuljettajille. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta se menee oikeaan suuntaan. Se täydentää yhtenäismarkkinoita ja suojelee kuluttajia. Turvaaminen tarkoittaa sitä, että kaikki tuotteet voidaan jäljittää ja tämä ehdotus tekee toimen tehokkaita toimenpiteitä takaa tuotteiden turvallisuuden, vahvistaa RAPEX-järjestelmää, mitä tulee vaarallisiin tuotteisiin, jotka tulevat kolmansista maista. Tarvitaan enemmän määrärahoja, jotta valvontaviranomaiset voivat vetää pois markkinoilta äh, vaarallisia tuotteita. Äh, päätän puheenvuoroni sanomalla, että meidän tehtävämme on varmistaa, että tuotteet, jotka kiertävät eurooppalaisilla markkilla, ovat turvallisia erityisesti mm, lapsille, vanhuksille ja vammaisille. Kiitoksia. Ski. Edustaja Kalinowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wiele mówi się o bezpieczeństwie. Kiitoksia puhemies. Me puhumme hyvin paljon kuluttajan suojasta ja kuluttajan turvallisuudesta, kun puhumme eh, elintarvikkeista, mutta joskus unohdamme, että eh, tuotteet, joita käytämme päivittäisessä elämässä, voivat olla vaarallisia eh, jopa hengenvaarallisia, erityisesti pienille lapsille. Meidän on taattava jatkuva eh, seuranta ja meidän on myös valvottavaa käyntiä. Meidän on varmistettava yhteistyö kansallisten viranomaisten, tuottajien ja valvontaviranomaisten välillä, mutta meidän on askettava, askel, tuttava askel taaksepäin ja luotava hyvä määritelmä vaaralliselle tuotteelle, hyvä suunnittelu ja turvallisten raaka-aineiden käyttö on ennakkoedellytys, mutta meidän on myös tarkasteltava lapsia, jotka käyttävät näitä tuotteita. Presidente, oggi il parlamento puhemies. Tänä päivänä parlamentti äänesti mietinnöstä, joka käsittelee yleistä tuoteturvallisuutta. Se on tärkeä askel eteenpäin kuluttajan suojan vahvistamisessa Euroopassa. Tämä mietintö korostaa tuotteiden jäljitettävyyttä koko elinkaaren ajan ja vaatii komissiolta ryhtymään vahvistaviin ja arviointitoimiin, mitä tulee uusiin teknologioihin. Mitä tulee kuluttajan turvaan, niin täytyy myös optimoida kustannukset. Tämä mahdollistaa sen, että kuluttaja tietää kaikki tuotteen aspektit ja se vahvistaa valvontaa. Uudet teknologiat voivat olla hyödyksi vä- Ähm, äh, erityisesti tekstiiliteollisuudessa erilaisten väärennösten jäljittämisessä. Äh, tämä koskee yrityksiä, jotka eivät ole päättäneet äh, ulkoistaa toimintaansa. Varmasti löydämme hyvän ratkaisun, mitä tulee merkintöihin tuotteille, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta ja niiden jäljitettävyyteen. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Bartolozzi Presidente. Rivasin mietinnöstä. Espresso per... Äänestin puol- Rivasin mietinnön puolesta ja se johtui siitä, että arvioin H1N1-influenssan eh, hallintaa vuonna 2010 tarkoituksena on luoda toimenpiteitä eh, mahdollisiin tulevaisuuden eh, hätätilanteisiin. Arvioin tätä pitkälti. Ja tässä on huomioitava myös avoimuuskysymykset. Tarvitaan parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden terveysviranomaisten ja Euroopan unionin viranomaisten välillä, jotta voidaan arvioida riski tässä on arvioitava jäsenvaltioiden strategiat, mitä tulee kansallisiin influenssasuunnitelmiin, rokotusten käyttöön ja muuhun. Ja tarvitaan myöskin luottamusta äh, tiedotusvälineiltä, jotka välittävät näitä viestejä, jotka liittyvät äh, julkiseen terveyteen ja siksi äänestimme puolesta. Edustaja Matjes. Niin, no, puhemies, me tiedämme, miten H1N yksi influenssan osalta tapahtui. Se oli meille kaikille opiksi. Ehkä muistatte vielä, miten kaikki alkoi, mutta todellisuudessa oli niin, että tämä alkoi tietyllä tavalla ja sitten yhtäkkiä se muuttui täysin, ajatellen koko ongelman laajuutta myös. Tämä oli hyvin tärkeää, koska meidän täytyy oppia, miten asiassa saatettiin toimia, mitä pitää tehdä, mitä ei pidä tehdä, kuka teki päätöksiä ja miten koko asioiden kulku tapahtui, kuka teki päätöksiä, jotka johtivat siihen, että asiat suivat niin kuin sujuvat. Meillä on oikeus saa tietää, mitkä maat reagoivat tietyllä tavalla, miksi ne toimivat sillä tavoin ilman avoimuutta ja ilman, että olisi todella estetty mitään epäilyjä. Näin ei todellakaan ollut. Oli tiettyjä toimia, joita olisi saanut olla. Ja siksi kaikki, mikä liittyy tähän influenssaan, täytyy selvittää. Kysymys on tietysti asioista, jotka liittyvät kansanterveyteen, ne täytyy, ne täytyy noudattaa, mutta täytyy kuitenkin kysyä, miten asioita hoidetaan ja kuka maksaa viime kädessä. Edustaja Gryge. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Meiltä puuttuu riittävä valvonta. Jos meiltä puuttuu se, niin sitten päädymme kriisiin. Tämä oli influenssamietinnön pääjohtopäätös ja tämä voi johtaa huonoihin päätöksiin eh, julkisessa terveydenhuollossa. OECDn entinen johtaja sanoi, että koskaan aikaisemmin ei ole tuotu markkinoille eh, rokotetta ilman riittävää tietoa ja faktoja, ja tämä eh, nostaa esiin adjuvanttien käytön turvallisuuden eh, rokotteissa. Me tarvitsemme enemmän tietoa, eh, kun tehdään tällaisia päätöksiä Puolassa huolimatta julkisesta painostuksesta ja tiedotusvälineiden puheista terveysministeri päätti, ettei se osta tätä rokotusta. No sitten voidaan kysyä, että millainen stressi tässä syntyi ihmisille niistä, kun, siitä kun he saivat väärää tietoa eh, sairastumisriskistä. Hallittuja Päätöksiä on aina tehtävä. Rokotteiden tarkoituksena on suojella meitä eikä vaarantaa elämäämme. Meillä on pitkä äänestyssessio. Meillä on yli 50 äänestysselitystä ja minä haluaisin päästä lounalle, kuten varmasti tekin ja tulkimme, joten pyytäisin, että pidätte kiinni puheajasta. Nyt Rivellinin mietinnöstä herra Antinoro. Kiitoksia puhemies. Tähän asti komission ehdotus Välimeren yleisen kalastuskomission sopimusalueesta ollut määräaikainen ja tarkoituksena on ollut vuosittaisia sääntöjä. Tämä liittyy kalastuksen, kalastustuotteiden kaupallistamiseen ja myöskin vesiviljelytuotteisiin. Tämä suositus vaati kuitenkin vahvempaa juridista välinettä että siksi on hyvä sanoa, että olisi yksi lainsäädäntöehdotus, johon voidaan lisätä useampia suosituksia. Näin olemme tehneet ja tämä on tärkeä e-, edistysaskel, mitä tulee yksinkertaistamiseen. Sopimusosapuolet, heidän tehtävänsä on varmistaa tämän siirtäminen ajoissa käytäntöön niin, että fyysiset ja juridiset henkilöt voivat hyödyntää tätä ja varmistaa oikeuden toteutamisen. Grubacek. Edustaja Grubacek. pani przewodnicząca. E, nasza grupa... Kiitos, rouva puhemies. Ryhmäni tuki tätä mietintöä, koska Meistä on erityisen tärkeää yhteiselle talouspolitiikalle ajatellen muutoksia, jotka ovat edessämme, joten meissä se hyvin tärkeää tällainen alueellistaminen ja tällaisen politiikan asetan rakentaminen, joka perustuisi alueellistamiseen. Tästä asiasta on käyty keskustelua. Ja tulevissa toimissamme meidän jatkaa toimintaa alueellistamisen pohjalta. Kiitoksia, herra Kamal. Kiitos puhemies. Jos me tarkastelemme sopimusten historiaa ja yhteisen maatalous- ja kalatalouspolitiikan historiaa, niin tulos on ihmisten nähtävillä Tarkoituksena on ollut lisätä tuotantoa, se on johtanut keinotekoisiin hintoihin. Me olemme nähneet poisheittoihin liittyvät ongelmat ja on aivan selvää, että tämä järjestelmä on epäonnistunut ja meidän on tunnustettava, että parasti eteenpäin on järjestelmä, joka perustuu oikeuksiin ja siivettäviin oikeuksiin tuleville sukupolville, joiden etujen mukaista on pitää kiinni näistä voimavaroista tulevillekin sukupolville. Jos me voisimme ottaa opiksi ja voisimme ottaa käyttöön nämä omistusoikeudet kalatalouspolitiikkaan, niin silloin meillä olisi kestävää kalatalouspolitiikkaa, ei ainoastaan EUn kannalta, vaan globaalisti, ja silloin ei olisi mitään syytä tällaisille sopimuksille. Thank you, Madam Deputy Speaker. Every day, niin, joka päivä tuhansia tonneja kuolleita kaloja pudotetaan mereen aluksista. Ne peittävät meren pohjan muuttavat merta. Niin, nyt kuitenkin komissio on herännyt vuosia sen jälkeen, kun todettiin, että on tämä poissaittojen ongelma ja on päättänyt tehdä asialle jotakin. Mutta jokainen ratkaisu, jota komissio on ehdottanut, toisi mukanaan uusia kannustimia, kun täysin perveistä voidaan vähentää, muuttaa mä, pelkojen silmien koko ajan voittaisiin, pystytään eräisiin muihinkin toimia. Kaikki nämä perustuvat siihen, että on olemassa eksistentiaalinen ongelma, joka liittyy yhteiseen kalastuspolitiikkaan, ja se on se, että kysymys on yhteistä politiikasta. Kalastus nähdään yhteisenä resurssina, johon kaikilla kansakunnilla on yhtäläinen oikeus. Kenelläkään ei ole, se ei ole kenenkään omaisuutta ja kenelläkään ei olisi oikeutta kohdella sitä kuin sen omaa uusiutuvaa eh, resurssia ja ainoa tavalla voidaan saada kannustimia säilyttämiselle on se, että siirretään takaisin kansallisen valvontaan alueen vedet. Ja sitten Podimaataan mietintö ensimmäisenä herra Rode. Tak, herr formand. Et stort flertal i parlamentet har <clears throat> endnu en gang vedtaget, at... Kiitoksia, puhemies enemmistö parlamentissa hyväksyi sen, että meidän täällä tulisi kannattaa transaktioveroa kaikista veroista, joista voidaan päättää. Niin kutsuttu Tobinin vero, miksi sitä ikinä kutsutaankin, on tyhmin, e, joka voidaan hyväksyä. Ainoa hyvä asia siinä on se, että se ei tule kuitenkaan koskaan toteutumaan, sillä muuten se olisi toteutettu jo aikoja sitten. Ensimmäistä kertaahan sitä ehdotettiin 70-luvun alussa. Mutta no hyvä, nyt tämä ehdotus on taas tehty ja jonkun ajan kuluttua huomataan, että tämä ei ollutkaan niin hyvä ehdotus. Eikä eh, ole hyvä ajatus eh, toteuttaa tällaista eh, veroa Euroopassa, koska rahat voi helposti viedä jonnekin muualle kuin Eurooppaan, joten Tobinin vero ei ole mikään ratkaisu ja Tobin itse myönsi sen muutama vuosi sitten. Sitten herra Mastella, yksi minuutti. Presidente. Puhemies. Tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi osoittaa suuria ongelmia rahoitusjärjestelmän säätelyssä ja valvonnassa. Euroopan unionin rahoituskriisi seurasi budjettikriisi, joka liittyi markkinoiden painostukseen, mitä tulee kansallisiin obligaatioihin. Jälleen kerran maat joutuivat kriisin keskiöön ja tässä näkyy selkeä valvonnan puutteen ja julkisten, julkisten määrärahojen riittämättömyyden yhteys. Euroopan

Puhemies, talouskriisi, joka on viime vuosina kohdannut Euroopan, on nostanut esiin suuret puutteet, joita meillä on lainsäädäntökehyksissämme. Meidän täytyy luoda uusia välineitä, joilla voidaan jarruttaa keinottelua ja uudelleen määritellä rahoitusalan rooli. Meidän täytyy vastata reaalitalouden vaatimuksiin ja tukea pitkätähtäimen investointeja niin, että taakka jakoutuu tasaisesti päätoimijoiden kesken. Tällä tavoin voidaan luoda uusia resursseja, joilla voidaan vastata maailmanlaajuisiin eurooppalaisiin erilaisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja toimet, jotka löytyvät Euroopan unionin 2020 tavoitteista. Tuen toimenpiteitä, joilla valvotaan julkista sektoria ja innovatiivisia rahoitusvälineitä. Nämä ovat todella välttämättömiä. Herra Karona, yksi minuutti. Signor Presidente, Hyvä puhemies, minä uskon, että kollega Bodimatan mietinnön hyväksyminen on tärkeä edistysaskel, jotta saadaan aikaan talous- ja finanssipolitiikkaa Euroopan tasolla, joka on tasapainoisempaa, edistyksellisempää ja vahvempaa. Joka, kaikki näkevät nyt, että on tarpeen, että Eurooppa sen 27 jäsenvaltiota luovat rahoitusvalvontaa, jolla voidaan hallinnoida taloutta. Ja siksi on hyvin paljon keskusteltu transaktioverosta. Se tosiseikka, että tämän parlamentin enemmistö puolsi tätä on todella tärkeä tosiseikka, koska ensimmäistä kertaa tehtiin todellinen edistysaskel, joten toivon, että neuvosto seuraa tätä meidän ehdotustamme. Mario, kiitos Pirillo, jäänellä Herra Pirillo, yksi minuutti. Signor President. Hyvä puhemies, kiitoksia. Tämänhetkinen talouskriisi on osoittanut val- rahoitusjärjestelmän valvonnan puutteet ja tarvitaan uusia välineitä ja politiikkoja finanssialalla. Rahoitusjärjestelmä on luonut voittoja keinottelulla ja on absurdia, että tätä sektoria ei mitenkään valvota. Tarvitaan todellinen lista toimintaa ja transaktiovero ja siksi äänestin puolusta Toiset politiikat, kuten energiapolitiikka ja ympäristöpolitiikka, niillä saroilla Eurooppa on ollut johtoasemassa maailmanlaajuisesti ja siitä on tullut esimerkki ja kannustin myös muille maille Euroopan unionin ulkopuolella. Olen sitä mieltä, että samalla tavoin Euroopan täytyy toimia rahoitusalalla. Olen iloinen siitä ja toivon, että komissio ryhtyy toimimaan pian ja tekee lainsäädäntöehdotuksen, joka vastaa kansalaisten vaatimuksiin. Kansalaisethan ovat joutuneet kantamaan tämän kriisin aiheuttamat taakat. Kiitoksia puhemies. Uuden veron käyttöönotto on asia, jota on aina harkittava tarkkaan. Toisaalta se mahdollistaa kannustinjärjestelmän, joka vähentää riskejä ja negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta se luo varmasti vääristymiä, jotka saattavat haitata eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita. Olen vakuuttunut siitä, että keinot verottelu ja rahoitustransaktioissa on verotettava, mutta on arvioitava hyvin myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ja harkittava tarkoin tätä ehdotusta. Silti minun on korostettava, että logiikan mukaisesti, jos Euroopan unioni toimisi erikseen, niin se menettäisi kilpailukykyään. Sillä ei olisi mitään konkreettista välinettä, jolla se voisi kannustaa muita maailmanlaajuisia toimijoita seuraamaan sitä. Siksi minä kannatan tällaista veroa, jos se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti G20 huippukokouksen päätöksellä. Sugias, yksi minuutti. Grazie, presidente. E- Kiitoksia. Puhemies, tänä päivänä hyväksyimme tyydyttävällä tavalla edustaja Podimaatan mietinnön ja meille Italian valtuuskunnalle ALDE-ryhmässä Italia dei Valori-puolueesta. Tämä oli erittäin tyydyttävä päätös, koska se osoitti, että parlamentti voi todella toimia, eikä vain käydä periaatekeskusteluja. Jo Peresin mietinnön yhteydessä me kannatimme veroa, joka koskisi rahoitustransaktioita. Tänä päivänä me teimme sen ja siksi kannatamme ja olemme iloisia tästä myönteisestä äänestystuloksesta, koska tämä vero auttaa meitä siirtämään rahoitusalalta ja keinottelusta määrärahoja reaalitalouteen. E, me voimme vastata vuosituhannen tavoitteisiin ja suurin eurooppalaisiin infrastruktuurihankkeisiin. Saamme määrärahoja tutkimukseen ja ympäristöön ja tuotantojärjestelmäämme. Kamal, yksi minuutti. At this financial crisis. Niin, rahoituskriisin keskellä meidän on varmistettava, että olemme oppineet läksymme. Täytyy oppia läksy siitä, että sopimattomat säädökset voivat aiheuttaa ongelmia. Yhdysvalloissa tämä investointilaki, joka johti siihen, että annettiin lainoja asiakkaille, joille, jotka ovat soveliaita ja sitten kun tapahtuu ongelmia, niin näemme seuraukset, mitä siitä syntyy. pitää ymmärtää seuraukset, jotka liittyvät siitä, että rahaa tuotetaan liian halvalla, että pidetään korkotaso alhaalla, niitä tekevät, ihmiset tekevät investointeja, jotka perustuvat huonoihin päätöksiin, eivätkä ymmärrä sitä, että rahalla itsellään on arvoa. Kuten Ludwig van Miese, itävaltalainen taloustieteilijä, sanoi, että jos tehdään päätöksiä, jotka ovat huonoja, tehdään huonoja investointeja, markkinat korjautuvat itsessään, ja silloin me kaikki menetämme syklisesti. Ja meidän täytyy myöskin oppia se, että pankkien koskaan ei pitäisi siis saada olla liian suuria, jotta ne voisivat kaatua. Jos me olemme valmiita antamaan ja pankit jatkavat toimintansa niin kuin ennenkin, jolloin, jolloin veromaksajat pelastavat ne. Ja meidän on nyt opittava läksyt tästä rahoituskriisistä. Sitten Estrelan mietinnöstä ja Kuliino ensimmäiseksi yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Todellinen eh, todistus siitä, että eh, eurooppalainen kansalaisuus ei ole vielä taattu, on se, että meillä on suuria e, e, eroja e, jäsenvaltioiden välillä. Terveyserot ovat hyvin suuret, esimerkiksi verrattuna Bulgariaan, Romaniaan ja muihin jäsenvaltioihin. Siksipä tämä päivänä me juhlimme naisten päivää ja Kuitenkin pääsy terveydenhuoltoon on erityisen hankalaa erityisesti naisille, siksi tarvitaan lisää tietoa, lisää ennaltaehkäisyä, hoitoja ja parempia elinolosuhteita riippuvuutta, liikalihavuuden torjuntaa, alkoholismin ja tupakoinnin tarvitaan, tarvitaan siksi toimenpiteitä, joissa te, oikeus terveyteen on todellinen eurooppalainen tavoite. Kiitoksia. Rova Klaas, yksi minuutti. Kiitos. Aluksi aina on kysymys terveyden säilyttämisestä ja sitten sen jälkeen terveyden palauttamisesta. Perusta tälle on koulutus kaikissa jäsenvaltioissa. Tärkeää on nähdä myöskin yhteis terveen ravinnon ja liikunnan välillä, samoin kuin hyvä yleissivistys. Tämä on periaatteessa jäsenvaltioiden tehtävä. Euroopan täytyy kokemusten vaihtoa terveyskastuksen alueella eri aloilla edistää. On, äänestin mietintä vastaan, vaikka siinä oli monia hyviä lähtökohtia. Olin kohtia 25, 26 ja 29 vastaan koska tärkeät eettiset ja moraaliset päätökset, joita jäsenvaltiot tekevät, jotka liittyvät lisätymistekniikkaan ja raskauden keskeytyksiin, eivät kuulu tänne. Raskauden keskeytyksen mainitsen samassa lauseessa kuin ehkäisinen ilman, että ylipäätään puhutaan oikeutta elämä, oikeudesta elämään, ei voi olla kristillisen Euroopan tahto. Eh, Herra Takkula, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, on aivan totta että terveyserot vaihtelevat melko paljon euroopan unionin sisällä. jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia käytäntöjä ja perinteet ovat hyvin erilaisia ja on selvää että kun katsotaan eteenpäin ja halutaan kaventaa tätä terveyspalvelujen välistä eroa e- euroopan unionin tasolla me tarvitsemme enemmän koulutusta me tarvitsemme myös kasvatusta ja tiedostamista siitä mitkä asiat vaikuttavat terveyteen. tietenkin sosioekonominen taloudellinen asema on nostettu hyvin voimakkaasti esille tässä mietinnössä mutta uskon itse siihen että ihan perusasioihin keskittyminen terveyspalvelujen saatavuus liikunta ruokailu tämän tyyppiset asiat ovat tärkeitä mitä pitää alleviivata ja korostaa kun katsotaan eteenpäin ja halutaan rakentaa parempaa ja terveempää eurooppaa. minun mielestäni tarvitaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa. äänestin itse tyhjää tämän mietinnön osalta johtuen siitä että minun mielestäni tähän oli laitettu paljon sellaista sisälle joka ei tähän mietintöön kuulu ja toivon että voitaisiin keskittyä siihen terveyserojen kaventamiseen yleisellä tasolla euroopan unionissa. Sitten rouva Jolin mietintö ensimmäisenä herra Kamal. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puhemies Eräs päähuolenaihe viime vuosina, kun olemme keskustelleet verotuksesta kansainvälisellä tasolla, on ollut hyökkäys, joka on kohdistunut sellaisiin maihin kuin Cayman-saaret. Kun kaikki, mitä he ovat tehneet, ovat noudattaneet, ohjetta, joka olemme antaneet heille kehityskysymyksissä. Lukuisia vuosia olemme sanoneet Karibian alueen saarille ja muille kehittyville maille, että heidän pitäisi monimuotoista talouttaan siirtyä sokerista ja bananista ylemmäksi arvon lisäketjussa, mitä tulee ennen kaikkea palveluihin. Keimensaaret te- tekivät sen ja nyt noin 50 no prosenttia niiden taloudesta perustuu talouspalveluihin ja tämä perustuu talousneutraaliuteen. Ei, ne eivät peri 2-3 kertaisia veroja niistä varoista, jotka on sijoitettu ne alueelle, mutta mitä on sitten tämä pyhä imperialismi, jota EU harjoittaa silloin, kun Keimensaaret päättävät, että ne käyttävät tällaista verotusta. Silloin Euroopan unioni päättää hyökätä näitä saaria vastaan, jotka haluavat kilpailla EUta vastaan. Tämä on häpeä, häpeällistä EUn imperialismia. Herra Deva, yksi minuutti. Um, Minulla oli hyvin vaikea tukea eh, Rova Jolin mietintö, koska hän alkoi puhua maailmanlaajuisista, Euroopan laajuisista veroista. 880 miljardia dollaria varoja lähtee kehittyvistä maista eri laillisin ja laittomin keinoin, ja ne sijoitetaan eurooppalaisiin investointipankkeihin. Me taas sen sijaan laitamme 60-70 miljardia Euroopan veromaksajien varoja kehittyviin maihin erilaisiin köyhyyden lieventämisohjelmiin. Jos nämä 280 miljardia, jotka ovat paineet kehittyvistä maista ja jotka on sijoitettu meidän pankkeihimme, jos ne olisivat jääneet näihin kehittyviin maihin näiden maiden kehittämistä varten – Miten parempi tämä olisikaan? Ne maat kasvaisivat nopeammin, niissä muodostuisi pääomaa, niissä olisi todellakin hyvää käytännön toimintaa. Papastamko sen mietinnöstä ensimmäisenä Mastella yksi minuutti. In un momento in cui vaiheessa, jossa Euroopan unionin eh, täytyy uudistaa maatalouspolitiikkaa, koherenssin takaaminen eh, ulkomaan kaupan ja maatalouspolitiikan välillä on vielä eh, tärkeämpää. Maatalous ja kansainvälinen ovat kaksi politiikkaa, jotka liittyvät toisiinsa yhä enemmän kansainvälisellä tasolla, alueellisella eh, tasolla ja kahdenvälisellä tasolla. Nämä eivät kuitenkaan ole staattisia, vaan eh, muuttuvat neuvottelujen kautta. Ristiriidat eh, kuvastavat kansallisen politiikan ja kansainvälisen kaupan politiikan ongelmia päähaaste tällä hetkellä on tehokkaasti yhdistää kaupalliset aspektit ja muut aspektit. Meidän valiokunnallamme on tärkeä tehtävä siinä, ilman että tässä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kalinowski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Priorytetem wspólnej polityki rolnej... Kiitos, puhemies meidän yhteismaatalouspolitiikkamme yksi prioriteetti on elintarviketurvallisuus. Se merkitsee sitä, että meillä pitää olla asianmukaiset mittasuhteet kansainvälisessä kaupassa. Avainasia tässä on reilu kilpailu. Eurooppalaiset viljelijät, elintarvikkeiden tuottajat, tar- heidän täytyy täyttää hyvin korkeat laatu- ja muut normit. EU toisaalta ei kuitenkaan harjoita juuri minkäänlaista tuot valvontaa, joka koskee kolmansia maita, joista tuodaan valtaisia määriä elintarvikkeita. Tämän tyyppiset kauppasopimukset ovat epäreiluja meidän omia viljelijöitämme kohtaan. Sitä paitsi ne ovat myöskin huono asia meidän kuluttajillemme EU:ssa. Meidän täytyy muuttaa tätä ja hyvin pikaisesti. Nicholson, yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä äh, selvitetään hyvin niitä ongelmia, joita maanviljelijöillä ja maataloudella on, aivan erityisesti mitä kauppapolitiikkaan tulee. Haluaisin olla selkeä sanainen: Euroopan unionin maataloussektoria ei tulisi äh, uhrata Merkosuurin ja muiden kauppasopimusten edessä. Se suunta, mihin asiat ovat menossa, on huono. Näyttäisi olevan vallalla ajatus siitä, että maataloutta voidaan käyttää tällaisena neuvottelupanoksena, jos sillä voidaan ratkaista tiettyjä suuria ongelmia samanlaiset standardit, no kenenkään ei tulisi tuntea oloaan uhatuksi silloin, kun EU vaatii muilta samoja standardeja kuin omilta maanviljelijöiltään. Meillä on vastuuta kuluttajille tämän asian suhteen. Olen eh, iloinen komission asenteesta, eh, siis en ole iloinen komission asenteesta tässä asiassa. Eh, neuvottelujen tulisi jatkua ja maatalousvaliokunnan mielipide täytyy ottaa huomioon. Muscardini yksi minuutti. Hän ei ole paikalla. Sitten äh, herra Chip, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra Papastankosin mietintö sisältää hyvin hyödyllisiä johtopäätöksiä. EU on mukana monenlaisissa neuvotteluissa eri kauppablokkien kanssa ja neuvottelee maataloustuotteista, mikä on erityisen tärkeää, mitä tulee EUn markkinoille pääsyyn. Neljän vuoden ajan me olemme sukarin, sokerin viejästä muuttuneet sokerin tuojaksi. Me tuomme lukuisia tuotteita kehittyvistä maista meidän EU-markkinoillemme. Me tuomme tuotteita, joita tuotetaan eri standardien mukaisesti. Tästä syntyy suuria kustannuksia ja nämä kustannukset kantavat meidän omat viljelijämme. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, jota me rahoitamme omasta budjetistamme. Silloin meidän ei pitäisi tehdä päätöksiä, jotka heikentävät yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tarvitaan synergiaa yhteisen maatalouspolitiikan ja kauppapolitiikan välillä. Takkula, yksi minuutti

siitäkin huolehditaan eri puolilla myös syrjäisistä maista suomi mukaan lukien joissa on erittäin korkea osaamisen taso erittäin puhtaat tuotteet ja näin edespäin että pidetään kiinni näistä eettisistä korkeista periaatteista kun maatalouspolitiikasta puhutaan ja kun siihen satsataan myös tulevaisuudessa. Wojciechowski, Kiitos, puhemies minä äänestin mietinnön puolesta. Ja nyt haluaisin onnitella mietinnön laatijaa. Ja on, oli ilo nähdä, että Euroopan parlamentti laajalla enemmistöllä tuki tätä asiakirjaa. Joten me olemme maataloustuotteiden turvallisuuden puolesta, joita uhkaavat epäreilut ehdot kansainvälisessä kaupassa. Euroopan unionissa on voimakas lobby, joka pyrkii vähentämään elintarvikkeiden tuotantoa Euroopassa ja edistämään elintarvikkeiden tuotan, tuontia ulkopuolelta. Olemme nähneet tämän esimerkiksi sokerimarkkinoiden uudistuksessa. Meidän täytyisi taistella tätä lobia vastaan, koska kysymys on myös siitä, että varmistetaan elintarvikkeiden saatavuus eurooppalaisille – elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, joten me leikkaamme oksaa, jolla itse istumme. Vaidere yksi minuutti. Konkurenssprinsipien prinsippien balstit tirsnietsība pret... Kauppan tulisi perustua oikeudenmukaisen kilpailun periaatteeseen tämä olisi hyvä äh, syy meidän kehityksellemme. Me tarvitsemme tällaisia politiikkoja myöskin köyhyyden vähentämiseen ja ruokakriisin torjumiseen maatalous on erittäin tärkeää uusille jäsenvaltioille Euroopan unionissa. Ja suorat tuet näille jäsenvaltioille ovat paljon alhaisemmat kuin vanhoille jäsenvaltioille ja niiden täytyy kilpailla latinalaisen Amerikan tuottajien kanssa, joilla ei ole samanlaisia laatuvaatimuksia, joiden tullimaksut ovat alhaisemmat. Siksi meidän kilpailukykymme on alhaisempi ja siksi tuen tätä mietintöä, koska siinä vaaditaan kauppapolitiikan uudistamista, sen valvomista, siinä vaaditaan tasa-arvoisia standardeja kolmansille maille yhtä lailla kuin muille. Meidän tulisi avata markkinamme kolmansille maille ainoastaan, jos meille korvataan ne menetykset, jotka syntyvät tuonnista näistä maista. Thank you very much. Kamal, yksi minuutti. Speak to... Kiitos puhemies, kun, kun puhun ystävieni kanssa eri puol- köyhissä maissa pitkin maailmaa ja kysymme, mi- kysyn, mikä on parasta, mitä voisimme tehdä köyhyyden lieventämiseksi ja köyhyyden torjumiseksi heidän maissaan. He usein sanovat, että avusta, apu ei ole tärkeää. Avuksi oli se, jos voisitte auttaa yrittäjämme meidän maassamme luomaan vaurautta paikallisesti jos voisitte avata markkinoitamme. Eräs suurista ongelmista tässä on se, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. Yhdysvalloilla on kaiken maailman tukia myös, mutta kun me puhumme avoimesta kaupasta, me olemme tekopyhiä, sillä me suljemme markkinamme hyviltä tuotteita kehittyvistä maista. Ja sen lisäksi me käytämme jotakin sellaista kuin eh, eläin, kasvi, kasvi, tautien torjuntaan liittyvät standardit, joita me käytämme, mutta ne ovat kuitenkin este tuonneille kehitystä maista on aika luottaa kuluttajiin. Niin kuin kun elintarvikkeet ovat turvallisia, pitää kuluttajien antaa päättää se, haluatko he ruokaa, joka on kasvatettu Euroopassa vai jossakin muualla. Ei pidä tukea näitä huonosti toimivia yrityksiä Euroopassa. Hanan yksi minuutti. The European Union's common agriculture puhemies. Euroopan unionin maatalouspolitiikka on tuhlaavaisuudessaan ja bysanttisuudessaan vailla vertaa ja myöskin se on hyvin epämoraalia. 50-luvulla Argentiinan EU-suurlähettiläs, hän puhui kehitysmaiden nimissä ja hän sanoi, että jos teidän täytyy antaa tukia maanviljelijöille, niin me ymmärrämme sen, me emme pidä siitä, mutta me ymmärrämme sen, mutta älkää sitten sen lisäksi vielä dumpatko teidän ylijäämiänne meidän markkinoille. EU ei kuunnellut tuolloin eikä ole vieläkään ryhtynyt kuuntelemaan. Viimeksi puhuttiin kaikkea muuta paitsi aseita aloitteista ja EU on päättäväinen pitämään kiinni tästä tuetusta kannasta tällä yhdellä sektorilla. Meidän täytyisi vetää johtopäätökset. Maatalouspolitiikka on ollut olemassa 60-luvulta saakka. Se on EUn pisintä politiikkaa ja jos tämä nyt on se tulos, tämä köyhyys, ekologinen katastrofi, korkeat elintarvikkeiden hinnat, niin mitä me olemme oikein sitten ajatelleet, kun me olemme näitä asioita hoitaneet toimielimissä? Deva. Deva, yksi minuutti. Tavallisesti olen sataprosenttisesti yhtä mieltä siitä, mitä ystäväni herra Gamal sanoi, mutta tänään olen eri mieltä. Minä olen tullut siihen tulokseen puhuttuani ihmisten kanssa, että elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeä näkökanta ajatellen maailmanlaajuista väestönkasvua. Euroopan unionin tulisi turvata oma elintarviketurvallisuutensa. Se merkitsee sitä, että olisimme, tuottaisimme riittävästi ei mitään ylituotantoa, joka sitten dumpataan kehittyviin maihin, eikä alituotantoa, joka merkitsee sitä, että ruokaa viedään nälkäisten suusta. Meidän pitäisi siis toimia sen puolesta, että olisimme riippumattomia, pitäisi myöskin olla omavaraisia Aasiassa, Latinassa Amerikassa, Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Jos omavaraisuus oli tavoitteena, silloin jos, jos omavaraisuus on tavoitteena, kaikki asettuu kohdalle kansainvälisessä kaupassa. Ruoka on jotakin sellaista, jolla ei voida leikkiä. Ja nyt sitten Hauslingin mietintö ensimmäisenä. Rova Klaas, yksi minuutti. Niin, minä äänestin Hauslingin mietinnön puolesta. Valkuais sen on välttämätöntä terveelliselle elin, Euroopan täytyy pyrkiä olemaan omavarainen valkuaisten osalta. Tästä täytyy ryhtyä kaikkiin toimintaan lähtien liikkeelle tutkinnasta ja jalostamisesta aina viljelijöiden kouluttamiseen saakka niin, että puhutaan hyvistä vanhoista perinteistä. Ei pidä unohtaa myöskään talouden kiertoa. Komission täytyy miettiä sitä, että ottaa huomioon sen, että eläinvalkuaista ei saa, ei saa syöntää muille kuin märehtiöille. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että voisi tietysti lajien sisäistä kannibalismiakin, mutta tämä määräys on tietysti on tapahtunut alun perin ihmisten terveyden suojelemiseksi. Tällä hetkellä me tuhoamme arvokkaita valkuuden tuottajia siksi, että me tiedä, miten me saisimme organisoitua oikean tavan käsitellä näitä tuotteita. Wojciechowski, yksi minuutti. Panie przewodniczący, no żałuję, że z powodu... Puhemies, kiitos pahoittelen suuresti sitä, että huonojen tarkistusten läpimenon takia herra Hoisling sitten veti oman nimensä tämän mietinnön alta pois. Tämän tyyppiset tarkastukset ja se, että laaditaan tarkistuksia, joilla halutaan edistää GMO-tuotteita Euroopassa. Tällaiseen ei tulisi ryhtyä. Meidän tulisi Euroopassa tukea luomutuotantoa. GMO on uhka maataloudelle Euroopassa ja myöskin elintarviketurvallisuudelle Euroopassa. Ja tästä syystä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Sitten Nedelchevan mietintö. De Angelis, yksi minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. Kiitän ensinnäkin esittelijää hänen mietinnöstään. Se, että puhutaan naisten ja miesten tasa-arvosta työelämässä tänä päivänä, eh, se ei pidä olla ainoastaan sanahelinnää. Naisten työllisyys Euroopassa on strateginen kysymys sekä kulttuurillisesti että taloudellisesti. Eh, kuten eh, tilastiedot osoittavat, jos naisten osallistuminen työmarkkinoihin olisi sama kuin miehillä, niin BKT nousisi 30 prosentilla. Tämänpäiväinen kriisi, ei, sen ei pidä aiheuttaa sitä, että menemme taaksepäin, vaan meidän pitää mennä eteenpäin, mitä tulee naisten työllisyyteen. Me tarvitsemme eh, kohdennettua työllisyyspolitiikkaa, joka mahdollistaa sen, että voimme arvioida, miten kriisi koskee naisia ja luoda suhdanteen vastaisia toimia meidän asettava keskiön politiikka, jolla edistetään naisen työllisyyttä, koulutusta ja naisten yrittäjyyttä. Ja lopuksi haluan sanoa, että vielä eräs toinen ilmiö, jota on käsiteltävä, nimittäin naisiin kohdistuva väkivalta. Nais, Euroopan unionin on ö, otettava käyttöön direktiivi, jolla torjutaan kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kiitoksia. Herra Roode, yksi minuutti. No, Kiitos puhemies Kuten on nähtävissä, keskustelu naiskiintiöistä pörssiyrityksissä on sellaista, että voidaan todeta, että tällainen äh, tietynlainen äh, taistelu juoksuhaudoissa on nyt käynnissä. Minä itse asiassa olen tällaisia äh, lakiin sidottuja kiintiöitä vastaan – siksi, että tämmöiset ovat huonoja yrityksille, mutta ne myöskin merkitsevät sitä, että pätevä nainen tavallaan ajautuu marginaaliin sivuun yrityksessä ja yrityksen johdossa. Pitäisi valita, tai voisi valita käytännönlähteisen lähestymistavan ja sanoa, että pörssiyrityksille ei voida määrätä tasa-arvopolitiikkaa, mutta voitaisiin sanoa, että se mitä itse asettaa omia tavoitteita, tämä voisi olla hyvä asia. Tämä voisi olla hyväksi naisille, se voisi olla hyväksi yrityksille, koska silloin ne itse voisivat määrittää omat tavoitteensa myöskin tasa-arvon alueella. Ja silloin voisimme toimia käytännönläheisesti sekä yritysten että naisten etujen mukaisesti. Kirja Σερακιάνη, Puhemies, minä äänestin naisten miesten tasa-arvoa ja naisten köyhyyttä koskevien mietintöjen kohdalla puolesta. Ja olen erittäin iloinen, että niistä äänestettiin tänään juuri kun on naisten päivän satavuotisjuhla. 2100 kolme direktiivi, mitä tulee naisten ja miesten tasa-arvoon, kun on kyse pääsystä työmarkkinoille, koulutukseen, pätevyyksiin, tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotta se toteutuisi täysin. Täytyy vain muistaa, että vaikka naisten koulutustaso on noussut huomattavasti viime vuosina ja yliopistotutkimus tehneiden naisten määrä on suurempi kuin miesten, niin naiset kuitenkin keskittyvät työmarkkinoilla usein matalapalkkaisille alueille ja heillä on vähemmän tärkeitä tehtäviä yhteiskunnassa. Se, että on liian vähän hoitopaikkoja lapsille ja vanhuksille estää naisten osallistumista työelämään. Haluaisin lopuksi sanoa muista naisia, jotka taistelevat perusoikeuksien puolesta ja iranilaisten, iranilaisten feministien puolesta, jotka tänä päivänä osoittavat mieltään hijabia vastaan. Zaborska, yksi minuutti. Hyvä puhemies, on lyhyesti selittää, miksi en tukenut päätöslauselmaa, joka arvioi vuotta 2010 tasa-arvon kannalta. Tämän päätöslauselman teksti monessakin mielessä tukee tasavertaisuutta miesten ja naisten välillä, mutta samanaikaisesti se tukee myös aborttia – jo alkaneen elämän lopettamista. Tämä teksti on voimakkaasti riidassa YK päätösosamien kanssa, jossa todetaan, että aborttia ei koskaan ei pitäisi käyttää välineellä, jolla pyritään säätelemään syntyvyyttä. Ja tämä pelkästään tämä perusoma ei riko jäsenvaltioiden toimivaltaa vastaavaa myöskin kiistää oikeuden elämään, joka on ankkuroitu

jatkuvasti heikommassa asemassa mitä tulee palkkaukseen ja näin edespäin ja näin ei pidä olla sivistyneessä euroopassa vaan meidän pitää huolehtia siitä että tasa arvo voi sanan todellisessa merkityksessä toteutua. mitä tulee kiintiöihin niin niitä tarvitaan niin kauan että me omaksumme sen ajattelun että kaikki ovat tasa arvoisia ja pätevyys sitten työmarkkinoilla loppujen lopuksi on se mikä ratkaisee. kiitoksia. Bilbao, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tänään olemme puhuneet siitä, että täytyy siirtyä sanoista tekoihin ajatellen välineitä. Meillä edelleenkin, kun on olemassa epätarvoa, naiset ovat saaneet hyvää koulutusta ja tulosta ovat olleet hyviä. Ajatellen viimeisimpiä yliopistosaatuja tietoja, heitä kuitenkin syrjitään edelleen. Ja jotenkin he, ne, jotka ovat maahanmuuttajia, kärsivät kahdenlaisesta, kahden tasoisesta syrjinnästä. Tänään saimme kuulla monia julistuksia, mutta emme kuitenkaan ole antamassa esimerkkiä. Täytyy katsoa, mitä puheenjohtajan, komission puheenjohtaja sanoi, ja ajattelen, mitä myöskin neuvos sanoi, mitä kiertävä puheenjohtaja totesi, mitä parlamentin puhemies sanoi ja mitä, ja mitä Euroopan keskuspankin osalta on todettu. Ajattelin, mikä on naisten rooli kaikissa näissä toimielimissä ja ajattelin myöskin sitä, että naisten osuus on hyvin pieni näissä valtioissa. Meidän on paljon tietä edellä ja me tulemme tukemaan tätä aloitetta. Minä uskon kiintiöihin, että ne voidaan päästä eteenpäin ja ennen kaikkea uskon siihen, että on tärkeää aloittaa on siirtyvä sanoista tekoihin. Vaidere, yksi minuutti. Lai gan stāvoklis sieviešu tiesību jomā ir uzlabojies tilanne naisten rintamalla on parantunut, mutta haluaisin nostaa esiin kolme kysymystä, joita meidän on tarkasteltava. Ensinnäkin palkkaus, valtaisat erot palkkojen välillä ja kriisin aikana nämä erot ovat syntyneet, koska olemme tukeneet pankkeja, emme päiväkoteja ja kouluja, joissa naiset työskentelevät. Toiseksi Euroopan unionissa syntyvyys on hyvin alhaista, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa naisten äh, äitien tuki on hyvin äh, vähäistä ja syrjintää on myös työmarkkinoilla. Kolmanneksi politiikassa äh, ideaali aste olisi 50 prosenttia naisia ja 50 miehiä, mutta siellä on vain hyvin vähän naisia.

siitä, että johdatte tätä istuntoa. Kiitos myös henkilökunnalle ja tulkeille. Se, että ei saa tapahtua synnytä sukupuoleen huolimatta siitä, että on eroja kuitenkin ajokyvyssä ja mitä tulee elinikään, on, ovat tällaisia esimerkkejä eri tasoilta. Ajatellaanpa sitä, että nyt tässä seuraa sitten sitä, että vakuutushinnat nousevat ja ajatellen sitä, eh, minkälaisia päätöksiä Euroopan tuomioista on tehnyt. Sitten tämä huonossa uskossa toiminen, jossa, kun puhuttiin syrjintädirektiivistä, todettiin, että olisi olemassa tiettyjä erotuksia, jotka olisivat perusteltavissa. Ajatellaan sitä, että on katsottu, että on tarjottu toimintaa, joka on perustunut siihen, että on toimittu oikeuden pohjalta kuvitella, mitä oikeus pitää sisällään, katsomatta, mitä tuolla pitää sisällään. Ja sitten täytyy katsoa, että valtio ei voi tulla puuttumaan myöskään, ja sen toimii sitten pitäisi myöskin katsoa sitä, että mitä, millään näistä asioista on tekemistä Euroopan unionin kanssa. Totta kai jokainen maa itse pystyy itse määrittämään omat sääntönsä koskevat sukupuolista tasa-arvoa ja käyttämään siihen omia demokraattisia meno, menetelmiään. Ja tuomioistuin, joka toimii jonkin lähetysperiaatteen mukaisesti, on uhka. Ja sitten Plamin mietintö ensimmäiseksi Antonocci yksi minuutti. Signor Presidente, puhemies. Naisten köyhyys on todellisuutta joka on historialliset juuret ja joka ei johdu varmastikaan talouskriisistä. Äänestin siksi Euroopan Plumbin mietinnön puolesta. Olen vakuuttunut siitä, että meidän on pidettävä Euroopan unionissa, että myös kansallisella tasolla yllä vahvaa sitoumusta, jotta voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa. Toimenpiteet, jotka löytyvät tästä mietinnöstä, ovat hyvä tuki. Ne eivät ehkä ole riittäviä, mutta ne ovat askel eteenpäin, jotta voidaan toteuttaa Euroopan neuvoston hyväksymä sukupuolten tasa-arvon sopimus. E, siinä esitellään, tässä esitellään tarkkoja suunnitelmia ja tapoja, joilla voidaan naiset ottaa paremmin mukaan työmarkkinoihin. Nämä toimenpiteet on koordinoitava ei ainoastaan paikallisia kansallisella ja Euroopan tasalla, vaan meidän on löydettävä myös koordinointitapoja Euroopan unionin ulkopuolisten kumppanien kanssa. Kiitoksia puhemies. Bilbao, yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Naiset ovat aina toteuttaneet näkymätöntä työtä kotitaloudessa – heistä tehdyt palvelut, joita ei voitu myydä eikä ostaa. Tätä ei ole koskettu minkään arvoon, mutta nyt olemme kuitenkin törmänneet tilanteeseen, jossa on riski köyhyydestä tilanne, joka on pahentunut vielä talouskriisin myötä. Tämä velvoitteemme on poistaa köyhyys, joka koskee naisia. Pidän hyvänä tätä aloitetta, joka pyrkii käyttämään lainsäädännöllisiä menetelmiä, joilla pyritään vähentämään eri avusta mies naisten välillä. Meidän täytyy saada aikaan myöskin aktiivista tylspolitiikkaa, joka edistää naisia, jolla pyritään myöskin edistämään sosiaalista suojelua. Erityisesti suojelen naisia ja äh, ja ennen kaikkea että myöskin naisten samaa työmarkkinoita täytyy tukea sitä, koska se tuo mukanaan paljon etuja. Ja myöskin tämä liittyy siihen, että tätä kautta voitaisiin lisätä myöskin äh, kansan tuloa noin 30 prosentilla, 3 prosentilla, mikä on osoitettu erilaisissa tutkimuksissa. Tämä on mahdollisuus myöskin Euroopan kilpailukyvylle. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, nyt keskeytämme istunnon kello 15 saakka. Hyvää ruokahalua kaikille.